el señor presidente. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos... istunnon. Teille on jaettu eilisen istunnon pöytäkirja. Onko siihen jotain huomautettavaa? Näin ei ole, eli pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Esityslistan mukaisesti seuraavaksi on unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Rova Ashton pitää julkilausuman Haitin äskettäisestä maanjäristyksestä. Ja puheenvuoron käyttää myöskin komission jäsen de Gucht mutta ensin puheenvuoron saa Catherine Ashton. Ja on hienoa toivottaa hänet tänne tervetulleeksi yhteistyön pohjalta, jota olemme tehneet omilla saroillamme. Ja toivon hänelle kaikkea parasta hänen virkansa hoidossa. Eli Lady Ashton, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, President, thank you very much indeed for your kind... Puhemies, kiitoksia ystävällisistä sanoistanne. Arvoisat jäsenet, pyysin tätä keskustelua jotta voisin kertoa päivitettyjä tietoja Haitin tilanteesta sen jälkeen, kun siellä oli tämä kauhea maanjäristys 12.